Siirrymme kuulemaan minuutin puheenvuorot. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Kapers. Olkaa hyvä. Kiitos. Uuden vuoden aattona useissa saksalaisissa kaupungeissa, julkisilla paikoilla, muutama sata maahantulijaa järjestäytyi häiriköimään ja häiritsemään naisia. Poliisi ja, ja media peittelivät tätä usean päivän ajan ja koittivat pysyä hiljaa näiden tekijöiden mm, henkilöllisyydestä. Tällaista emme voi Euroopassa hyväksyä. Emme voi näin toimia. Meidän sääntömme koskevat kaikkia oikeusvaltion periaatteet kannattaa tai koskee kaikkia yhtävällä. Jos joku ei noudata sääntöjä ja lakeja, niin siitä on seurauksia ja seuraamuksia. Ja silloin täytyy tunnistaa nämä henkilöt ja ryhtyä toimenpiteisiin. Ja jos oikeisiin toimenpiteisiin olisi ryhdytty, niin olisi voit, voitu ennaltaehkäistä nämä toimet. Poliisi oli paikalla, mutta miksi se ei ryhtynyt toimiin? Eikö se uskaltanut lopettaa tätä toimintaa? En usko, että tällaista voidaan Euroopassa hyväksyä, emmekä voi olla hiljaa tämmöisestä aiheesta. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos puhemies mm, olemme kuulleet huolestuttavia uutisia Romaniasta viime vuosilta erityisesti bodnario perheen tapaus, jonka lapset Norjassa otettiin huostaan, mutta mitään kunnollisia perusteluita ei ole saatu. Tietoa ei siis ole saatu, läpinäkyvyyttä ei ole. Norjan viranomaiset ovat toimineet hyvin läpinäkymättömästi, eivät bodnario perheellekään ole tietoja antaneet. Romania on Euroopan unionin jäsenvaltio ja nyt unionin kansalaisista on kyse ja olen täysin vakuuttunut siitä, että herra Podnarion ja hänen perheensä on saatava suojelua EU-toimielimiltä. Romanian viranomaisethan ovat jo pyrkineet heitä auttamaan, joten minä vetoan nyt kaikkiin kollegoihin täällä sen suhteen, että tuette heidän pyyntöään. Me vaadimme, että Euroopan unionin toimielimet puuttuvat tilanteeseen ja selvittävät tämän Bodnariu-perheen viiden lapsen tilanteen. Kiitokset sitten edustaja Fotika. E Kiitoksia. Kaksi EU-instituutiota päättivät alkaa tarkkailla Puolaa siitä, että se on rikkonut EU-periaatteita vastaan. Sisäisiä sääntöjä käytettiin oikeusperusteena sen sijaan, että olisi käytetty EUn primääri- ja sekundaarilainsäädäntöä tai oikeutta. Tämä menettely tuntuu erittäin tukahduttavalta ja sitä paitsi tämä on kaksinaismoraalistista, kun ajatellaan eri EUn jäsenvaltioita. Ja kun ajatellaan Puolan hallitusten, hallituksen kabinettia, jotka myös käsittelevät näitä samoja asioita. Kiitokset ja kutsit, olkaa hyvä postavljanje žilet žice na graničnoj crti rautalanka aitojen eh, vetäminen Kroatian ja Slovenian rajalle on herättänyt huomiota ja vihaa mole, rajan molemmilla puolilla. Eh, mielenosoittajat ovat pelanneet eh, lentopalloa tämän rautalanka-aidankin yli ja ne, me, niitä vedettiin sellaisille paikoille, jossa ei minkäännäköistä muuttoliikettä ole näkynyt. Tämä on vastuutonta toimintaa sekä Kroatia, Slovenia että Euroopan unionia vastaan. Tällaiset rautalanka-aidat ovat äh, paikallisille äh, raja-alueiden asukkaille ja siksi me haluamme, että EU vaatii välittömästi tämän rautalanka-aidan poistamista maidemme rajalta, koska se uhkaa kansalaisten turvallisuutta. Kiitoksia kovasti, puhemies. Kun puhutaan pankkiunionista, niin jälleen kerran meillä on Portugalissa pankkiskandaali valvontajärjestelmä ei ole onnistunut työssään ja meillä on ollut siis talousrikollisuutta, miljardeja euroja julkista rahaa on mennyt väärin käsiin ja 2,7 miljardilla eurolla Portugali on maksanut ulkomaalaisille pankeille selvittääkseen tämän meidän pankkimme tilannetta. Tällä tavalla me joudumme olemaan mene, tappioiden takaajina, jotta pankkeina ei itse tarvitse kantaa vastuuta teostaan. Olisimme kuitenkin voineet tehdä toisinkin asiat olisi voitu hoitaa hyvin. Meidän täytyy tarkastella seuraamuksia ja pohtia myös, mikä on komission vastuu tässä. Ja siksi kirjoitammekin piakkoin komissiolle kirjan. Kiitos. Sitten edustaja Sebastian. Kiitos puhemies. Nyt sadat tuhannet ajoneuvot Euroopan unionissa niissä on näitä petosohjelmistoja. Tämä on yksi kaikkein merkittävimpiä petoksia EUn historiassa. Pelkästään Espanjassa näitä ajoneuvoja on myyty 50 000 ja luultiin, että nämä autot ovat puhtaita päästöiltään ja näin, näinpä ne saivat monia helpotuksia esimerkiksi veroista. Esimerkiksi Navarassa ja Kataloniassa ähm, äh, autotehtaat ovat saaneet suuria tukia, satoja tuhansia euroja, ja samalla ihmiset äh, kärsivät äärimmäistä köyhyydestä. Kyllä nyt Euroopan parlamentin täytyisi tehdä tästä päätelmänsä ja vaatia vastuullisia. Ei riitä nyt mikään anteeksi pyyntö. Koko uskottavuus on koetuksella. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Maat. Dámy a pánové, když Česká republika vstupovala do Evropské... Eh, hyvät naiset ja herrat, kun Tsekin tasavalta liittyi Euroopan unioniin, monet eh, kansalaiset olivat sitä mieltä, että jäsenyys vähentää korruptiota, varantaa demokratiaa, tuo vaurautta. Ja tänä päivänä kaikki ymmärtävät, että nämä väärät unelmat olivat turhia. Kaikki Tsekin tasavallassa ymmärtävät nyt, että EU-jäsenyys on vain, EU-rahoitus vain lisää korruptiota maahanmuuttokysymyksissä on nähty, kuinka epädemokraattinen EU on ja kuinka y- y- erillään komissio on siitä, mitä kansalaiset ajattelevat asioista, ainakin meillä Tsekin tasavallassa. Lisäksi nyt olemme nähneet, että tämä kiintiöjärjestelmäkään ei näytä toimivan. Euroopan parlamentti on jäänyt täysin sivuun tämän näinkin tärkeästä asiasta. Euroopan komissio ei pysty kuitenkaan mitään tekemään, ja hyvä näin, koska ainakin britit haluavat lähteä EU-sta, enkä ole yhtään siitä yllättynyt. Kiitokset sitten Borgetsio. Puhemies, niin Italiassa <clears throat> olemme seuranneet neljän paikallisen äh, pankin konkurssia äh, <clears throat> ja useat äh, firmat ovat kiinnittäneet huomiota tähän tilanteeseen. Me pidämme tärkeänä sitä, että että me pidämme kiinni siitä, että tässä on kyse petoksesta. Ihmisten säästöt ovat menneet ja tässä on kyse aikamoisesta tra- tragediasta. Ihmiset ovat, siis miljoona, miljoonat, miljoonat pienet säästäjät ovat menettäneet säästöjen, he, he ovat joutuneet petoksen kohteeksi Pankit väittävät, että kyse oli turvallisista ähm, arvopapereista, mutta näin ei ollutkaan. Ähm, minä todellakin suositan, hyvä komissio, että otatte vaarin vetoomuksesta, joka tullaan teille lähettämään näiden uhrien toimesta. Kiitoksia sitten edustaja Sanjanopulos. στην ελλάδα η κυβέρνηση σύριζα ανέλ αναλαμβάνοντας τη βρώμικη δουλειά Kiitos. Meidän hallituksemme on joutunut tekemään likaisen työn täytäntöön panemaan kauheita päätöksiä kapitalistien hyväksi, jotta voisimme saada järjestelmämme pysymään pystyssä. Ja hallituksemme on jäänyt yksin näitä toteuttamaan kukaan ei voi kääntää päätään siltä, että nuoret naiset, jotka ovat työttömiä tai jotka ovat pätkätöissä, ovat köyhyys, köyhyyskynnyksen alapuolella hyvin nuorina. Sosiaaliturva, rahaa, sosiaaliturvarahasto on romahtamaisillaan ja uusi ohjelma johtaa siihen, että tilanne kärjistyy entisestään. Hallitus koittaa löytää oikeutusta toiminnalleen, mutta me kansana ja työntekijöiden edustajina vastustamme hallituksen ohjelmaa ja torjumme sen. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Stefanek nevyhnutne ovplyvňuje prostredie pre tvorbu. Kiitos. Puhemies, kun puhutaan työpaikkojen luomisesta ja tästä ilmastosta, niin olen täysin samaa mieltä siitä, että oikea tapa olisi sallia vero, kilpailu ja itsemääräämisoikeus tästä. Katson, että kuitenkin voisimme tehdä huomattavasti enemmän esimerkiksi yksi ainut ALV-rekisteröinti näin sähköinen kauppa saisi tukea, mutta myös PK-yritykset saisivat tukea. Ja meidän tulee EU-tasolla yksinkertaistaa sääntöjä, pyrkiä tukemaan sisämarkkinoita tätä kautta. ALVn yksi ainut rekisteröinti hyödyttäisi niitä, jotka apua tarvitsevat, nimittäin PK-yrityksiä sekä uusia yrityksiä ja tätä kautta tietenkin kansalaisia. Kiitokset ja sitten edustaja Grappini. Domnule președinte, în țara mea familia este foarte importantă. Arvon puhemies, minun, minun maassani perhettä arvostetaan kovasti ja perinteisesti lapset ja vanhemmat pysyvät yhtenäisenä perheenä. Uudessa, Isossa Britanniassa on julkaistu ja tehty vähän aikaa sitten tutkimus, jonka mukaan minun maassani perheet ovat onnellisimpia. Ja Ponarun perheestä tuli ää, onnellinen, koska viranomaiset ymmärsivät Ähm, poistaa lapsen perheestä, mutta menettelytapa ei viety päätökseen. Äh, lasten, äh, oike- lasten edun tulisi aina ähm, mennä kaiken muun yli. Norja ja Romania ovat äh, lapsen oikeuksien peruskirjan allekirjoittajia ja pohdinpa tässä, mitä me teemme niiden kansalaistemme suojelemiseksi, jotka elävät Euroopan unionin ulkopuolella. Voiko Euroopan parlamentti komissio puuttua asiaan tai asioihin perheen uudelleen yhdistämiseksi? Minä itse olen äiti ja minä en usko, että kukaan voi lasta rakastaa enemmän. Kiitos. Huomenna tiistaina 9. tammikuuta toimittajan äh, äh, tuomioistuinkäsittely alkaa. Monet äh, ammattiyhdistysliikkeen edustajat ja muut ovat nyt joutuneet kärsimään. Ilmaisuvapaus sekä mielipiteenvapaus ja kokoontumisvapaus Espanjassa ovat vaarassa. Raul Kappin halutaan tuomita eh, siksi, että hän on ottanut valokuvia, jotka todistavat poliisien brutaalin toiminnan mielenosoituksissa. He ovat toimineet hyvin julmasti ja Raul Kapin on julkaissut eh, valokuvia näistä brutaaleista poliiseista ja siksi hänet halutaan tuomita. Kiitos. Ilman äh, äh, toimittajia ja valokuvaajia me emme tietäisi, mitä maailmassa tapahtuu, joten tiedottaminen, informointi ei saa olla rikos. Kiitos. Kiitokset ja sitten edustaja Soltes, olkaa hyvä. Kiitos puheenvuorosta. Minun täytyy herra Jakovcicille vastata en halua nostattaa minkäännäköistä aitaa mihinkään rajalle. Ja olen itsekin nähnyt, millaista vahinkoa kuitenkin tämä aidan pystyttäminen on aiheuttanut kansalaisille ja eläimille. Slovenia ei tätä piikilänka aitaa pystyttänyt, mutta oli pakko jotta se voisi unionin ulkorajoja näin suojella. Tietenkin tästä saattaa syntyä dominoefekti. Ja seuraava kroatialainen ulkoministeri voi sanoa, että tällaista voidaan muuallakin, muuallekin Balkanille pystyttää, koska se on maahanmuuttajien reitti. Kiitos sitten edustaja um, Kiitoksia. Äh, vaalipiirissäni on lähetetty aika paljon kirjeitä ehdotetusta äh, tuliaseasetuksesta, äh, muun muassa eri asemuseoista. Tämä ehdotettu muutos vaatisi, että museot deaktivoisivat tai tuhoaisivat historialliset kokoelmansa, eivätkä voisi tehdä uusia hankintoja. Tämä on varsinainen isku. Kuinka monet terroristit ovat käyttäneet tällaisia antiikkiaseita, tuskin kukaan. Nämä museot ovat sellaisia poikkeuksellisia laitoksia, jotka todellakin pitävät näyttelevän antiikkiaseita. Tämä on viimeisin esimerkki siitä, että minun vaalipiirini etuja haitataan, huonost, haitataan huonoilla lailla. Jos he eivät tästä pidä, niin silloin he ehkä tarttuvat aseisiin metaforisesti ja häipyvät koko EUsta. Kiitokset siitä edustaja Lepkoton. Hvala lipa za besedo. Tudi jaz bi tako kot kolegica Gal Pels rada... Monsieur le Président. Si. Excusez-moi. Merci, Monsieur le Président Kiitos. Brysselin komissio on tutkinut ranskalaisia äh, äh, tuottajajärjestöjä, joiden sanotaan rikkoneen 101 artiklaa äh, teussopimuksessa ja sakotkin ovat mahdollisia. Tämä komission aloite on taloudellisesti aivan älytön ja humanitaarisesti täysin skandalimainen Itse asiassa tuottajat, tuottajia kuolee sen takia, että unionissa on tehty esimerkiksi maitokiintiöiden poistaminen, Venäjän, Venäjän saarto ja, ja, ja muita päätöksiä, jotka ovat vaikuttaneet tuottajien elämään. Ja viime vuonna saatiin kansallisia hätätoimia tue, tuottajien tueksi. Nyt emme voi hyväksyä, että komissio ei näitä tue. Ja ranskalaiset ovat vihaisia. Bretanniassa, on jo ryhdytty osoittamaan mie mieltä ja tämä johtaa ihan vallankumoukseen saakka. Kiitos. Edustaja Roland. Le président de la... Komission puheenjohtaja on äh, puhunut täällä niin kutsutusta 21, on puhunut 29 jäsenvaltiosta. Me emme voi hyväksyä sitä, että näin, kun niin monet nuoret ovat vaikeuksissa työttöminä, joutuvat koulupudokkaiksi ja niin edespäin meidän täytyy saada parempi yhteys koulun ja työelämän välille. Tarvitaan muun muassa vuoro, vuorotteluvapaata niin, että ihmiset voivat kouluttautua. Erasmus on todellinen menestystarina. Se on menestystarina liikkuvuuden ja koulutuksen alalla. Se on todellinen Euroopan tulevaisuuden edistäjä. Me tarvitsemme todellisen vuoro- vuorottelujärjestelmän Eurooppaan. Kun meillä on ratkaisuja, meidän velvollisuudemme on toteuttaa niitä. Yes. Kiitokset. Sitten edustaja Taparder. 660 de copii au fost luați. Kiitos. Norjassa Norjaan on adoptoitu paljon romanialaisia lapsia syystä, että heitä olisi omissa perheissään kohdeltu väärin. Onko tässä kyse EU-kansalaisista? Minkälainen on norjalainen lastensuojelujärjestelmä Bodor, Bodnariu-perheen kokemat vääryydet johtuvat norjalaisesta laista? ja tässä norjalaisten päätöksissä ei ole mitään avoimuutta. Ja itse asiassa vanhem, vanhemmathan ovat syyttömiä, kunnes toisin toimitaan. Ja tässä on kyse lasten kidnappauksesta. Tämä ei ole yksittäinen tapaus, vaan tämä on norjalaisten viranomaisten käyttämä systemaattinen toimintatapa. Haluaisin pyytää, että Euroopan parlamenttikomissio puuttuvat asiaan, jotta kollegat tukevat eurooppalaisen kansalaisen oikeuksia. Ja tässä on kyse EUn lasten lähettämisestä pois perheistään ja Euroopan pitää suojella omia kansalaisia. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Carver, olkaa hyvä. Euroopan unionin oikeutus toimia välittäjänä lähinnä rauhan prosessissa on jälleen kerran kyseenalaistettu nyt äh, Betselam-niminen kansalaisjärjestö kampanjoi palestinalaisten puolesta ja se on äh, itse asiassa ö, äh, käyttänyt kyseenalaisia keinoja ö, huijatakseen ö, israelilaisia. Tämä on todella vastenmielistä toimintaa. Ja kyseinen kansalaisjärjestö on, Bet Savlam on saanut Euroopan unionin rahoitusta viime kuussakin 30 000 euroa. Ja Elma Brog yhdessä yhdeksän muun edustajan kanssa on mukana tässä valvontakomiteassa. Euroopan unionilla on joka tapauksessa verta käsissään, puhemies. Kiitokset ja sitten edustaja Buda, olkaa hyvä. Domnule președinte, mulțumesc. Parlamentul și instituțiile europene trebuie să garanteze... Kiitos. Euroopan toimielinten pitäisi varmistaa EUn kansalaisten turvallisuus ja eivät voi katsoa kuin Norja. Norjan lastensuojeluviranomaiset toimivat väärin. Tässä on kyse perheiltä, perheistä, jotka ovat kasvattaneet lapsensa omien moraalisten käsitystensä mukaan. Ja he ovat kasvattaneet lapsensa Jumalan pelkkoon. Ja tästä rankaistuksena perhe, perheiltä otetaan lapset pois. Yksi lapsista kolme kuukautinen vielä rintaruokinnassa. Ja Tämä, jo, tämä vaikeuttaa lasten kehitystä. Tänä päivänä yli 3000 lasta, joiden vanhemmat taistelivat tuomioistuimessa, ihan ihmisoikeustuomioistuimessa saakka, mutta Norja ei suostu palauttamaan näitä lapsia. EU, jonkunnäköinen olisi löytää niin, että norjalaiset, norjalaisten viranomaisten pitäisi muuttaa toimintansa. Kiitokset sitten edustaja Fernandes. Kiitos puhemies haluan kiinnittää Euroopan parlamentin huomion Pohjois-Espanjan joulukuisiin järkyttäviin paloihin yli 453 tulipaloa, useimmat niistä 19 joulukuuta. Asturiaksen alueella kaiken kaikkiaan 100 metsäpaloja, jotka ovat vaikuttaneet alueeseen todella voimakkaasti. En halua tässä nyt puhua yksinomaan omasta Frankon alueesta, niin kaikkialla Asturiasen alueella sadat tulipalot, monet niistä sytytettyjä tulipaloja ovat saaneet ihmiset kärsimään heidän tilansa ovat kärsineet, heidän ovat menettäneet kotinsa ähm, ja elinkeinonsa. Ja nyt Euroopan unionin, myös Euroopan parlamentin täytyy auttaa näitä ihmisiä, että edes jotenkin näiden järkyttävien Asturiasin tulipalojen äh, vaikutuksia saataisiin lievennettyä. Kiitos. Kiitokset edustaja Fernandes. Seuraavaksi sitten äh, edustaja Tom. Kiitoksia kovasti. Äh, puheenvuorosta. Haluaisin nyt käyttää puheenvuoron siitä, kuinka äh, järkyttävää se väkivalta on, jota olemme nähneet Euroopassa viime aikoina. Ei ole mitään äh, tekosyytä tai perustelua tällaiselle, ja kun olen, puhu, olen lukenut, että jotkut ö, ihmiset jopa hyväksymät tämän kaltaisen väkivallan lapsien asian kohtaan, niin se on järkyttävää. Jotkut jäsenvaltiot ovat ö, perustaneet uusia kursseja, joiden tarkoitus on koulia maahanmuuttajia maan tavoista, mutta kyllä enemmän tarvitaan. Tarvitaan kattavaa integraatiota. Ja tärkeää on se, että ne, jotka tulevat meidän maaperällemme, he, heidän täytyy saada kaikki se apu, jota voimme antaa, mutta samanaikaisesti meidän täytyy otaksua, että he myös kunnioittavat meidän kulttuuriamme, meidän ö, tapojamme, emmekä me tietenkään voi sallia väkivaltaa Euroopassa. Soi. Kiitokset. Sitten edustaja Busoi, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați i-ați ascultat. Kiitos. Ö, olen kuullut, kuunnellut olette kuulleet kollegoita, niin me e, edustamme yleistä mielipidettä, joka on tuohtunut siitä, että seitsemän perhettä, joista kuuluisin Ponarju, e, joiden e, lapset vietiin perheeltä pois ilman tuomioistuimen päätöstä, Tämä on väärinkäyttöä, täysin epäsuhtaista, joka rikkoo lasten oikeuksien yleissopimusta. Ja tästä asiasta ei ihmisoikeustuomioistuin ole vielä saanut päätöstä. Toivon, että kaikissa jäsenvaltioissa saadaan aikaan kannatusta tälle asialle ja toivon, että Euroopan toimielimet poi, toimivat, jotta tilanne voidaan korjata ja saadaan Norjan viranomaisia parantamaan lainsäädäntöä, jotta tällaisia tapauksia ei syntyisi lisää. Kiitokset. Sitten edustaja Kampus, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisat kollegat, Espanjan viranomaiset kymmenen päivää sitten yksipuolisesti päättivät vaarantaa yli 500 kala- ja lintulajia. Ehm, kuinka alueen vesivoimahanke on äärimmäisen vaarallinen. Viranomaiset tietävät oikein hyvin, että vesipuitedirektiivi täytyy kunnioittaa. Ja nyt tässä kyse on siitä, että ei ole huolehdittu kuinka joen suistoalueen eläimistöstä. Komission täytyy toimia välittömästi, palauttaa hanke Espanjan viranomaisille. Niin kuin totesin, tässä kyse on paitsi ekosysteemin selviytymisestä, myös 60 000 Euroopan kansalaisen elämästä. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten edustaja Saborska, olkaa hyvä. Ďakujem, pán predseda, pan komisár Kiitos puhemies, hyvä komissaari. Haluaisin osoittaa solidaarisuuttani niille naisille, joita vastaan hyökättiin ja joita häirittiin äh, Kölnissä uuden vuoden aattona. Me emme tällaista käytöstä Euroopan unionissa suvaitse. Meillä kunnioitetaan naisia ja senpä takia ei ole tärkeää olivatko hyökkääjät EUn kansalaisia vai maahanmuuttajia, vaan tärkeää on se, että heidän käytöstään ei voida millään tavalla puolustella. Me emme saa käyttää eri kriteereitä eri ihmisryhmissä. Nämä Kölnin Tämä Kölnin tilanne osoittaa, että meillä on käsissämme haasteita, jotka pitää ottaa vakavissaan, mutta me emme saa myöskään tuomita ennakkoluulien perusteella. Kiitos teille. Istunto jatkuu huomenna tiistaina kello 9.30 sekä sitten 3.23. Esityslistan luonnos on toimitettu tiedoksi. Puhemies kiittää ystävällisesti tulkkeja, jotka jälleen antoivat